kaksi mukaisesti työjärjestyksessä eroavan äh, puhemiehen aikana. Ei voida käydä mitään muuta keskustelua kuin äh, puhemiehen äh, valinna, valintaa koskeva keskustelu. Ja jäsenten valintaan liittyy liittyvät äh, asiat lähetetään valiokuntiin, jotka vahvistetaan artiklan 196 mukaisesti. Artikla 3 kohta 2 työjärjestyksessä määrää tästä siihen asti, että jäsenten valinta on tarkastettu tai jos on mahdollinen kiista ja se on selvitetty, niin jäsen hoitaa tehtäviään siinä elimessä, johon hänet on valittu, olettaen, että jäsen on allekirjoittanut esteettömyysjulistuksen. Artiklan 7 mukaisesti Euroopan parlamentin jäsenet on valittu avoimissa vapaissa vaaleissa ja ne, joilla on tehtäviä, jotka eivät ole yhteensopivia Euroopan parlamentin äh, valinnan kanssa eivät voi olla jäseniä. Ja ne, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet tätä esteettömyystodistusta, heitä kehoitetaan allekirjoittamaan sen välittömästi ja sen voi tehdä tuolla tiskillä suoraan tämän salin ulkopuolella, koska muuten näillä jäsenillä ei ole mahdollisuutta äänestää. Arvoisat jäsenet, ennen kuin jatkan eteenpäin esityslistalla. Haluaisin ilmaista, mikä kunnia ja ilo minulle on käynnistää tämä uusi vaalikausi ja kaikki se työ väliaikaisena ikäpuhemiehenä. Minä toivon, että me kaikki voimme elää niiden odotusten mukaisesti, joita kansalaiset ovat meihin kohdistaneet. Kansalaiset haluavat muutosta ja minä toivonkin, että viiden vuoden kuluttua täällä voimme pääpystyssä sanoa olevamme tyytyväisiä työhömme ja että olemme luoneet paremman Euroopan, tasa-arvoisemman Euroopan ja kansalaisten toiveita vastaavan Euroopan. Työjärjestyksemme mukaisesti nyt on aika valita parlamentille puhemies. Artikla 15 kohta 1 työjärjestyksessä ehdokkuudet puhemieheksi on esitettävä esitettävän henkilön myötävaikutuksella joko poliittisesta ryhmästä tai 40 jäsenen allekirjoituksella. Te olette saaneet luettelon ehdokkaista. Minä olen saanut seuraavat ehdokkuudet Euroopan parlamentin eh, puhemieheksi. Turion, Karim, Lunacek ja Schulz. Ehdokkaat ovat ilmoittaneet, että he hyväksyvät ehdokkuutensa artiklan 16 kohta 1 mukaisesti työjärjestyksessä. Muistutan, että tullakseen valituksi ehdokkaan täytyy saada ehdoton enemmistö annetuista äänistä. Mukaan ei lasketa tyhjiä ääniä tai äh, ei hyväksyttäviä ääniä. Ennen kuin lähdemme äänestämään, annan puheenvuoron jokaiselle ehdokkaalle. He saavat enintään viisi minuuttia ja lähdemme aakkosjärjestyksessä liikkeelle. Ensimmäinen, olkaa hyvä. Gracias. Es un honor dirigirme. Sydämelliset kiitokset. Minulla on kunnia puhua teille ja kertoa, miksi olen ehdolla parlamentin puhemiehen tehtävään. Tarkoituksena on edustaa Euroopan suvereniteettia ja meidän täytyy osoittaa, mikä on roolimme. Euroopan unelma on haudattu useampaan otteeseen, mutta se on aina vain herännyt uudestaan henkiin. Niin kävi myös 70 vuotta sitten. Silloin fasismin vastainen taistelu voitti. Ihmiset vapautettiin tuhoamisreileiriltä. He taistelivat vapautta vapauden puolesta, myöskin Espanjassa taisteltiin demokratian ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Ja minä olen todellakin ylpeä espanjalaisena, että Espanjaan ajaneet panssarit olivat espanjalaisten ohjaamia. Ja nyt kun uhkana on muukalaisvihamielisyys ja rasismi, niin haluaisin uudemman kerran muistuttaa kaikkia niistä, jotka ovat taistelleet vapauden puolesta ja muukalaisvihamielisyyttä vastaan. Meillä on yhteinen manner ja yhteinen historia. Kaikki on lähtenyt liikkeelle vallankumouksesta. Ihmiset ovat taistelleet oikeuksien puolesta. Jumalat ja kuninkaat ovat kaatuneet, mutta ihmiset eivät ole halunneet olla kenenkään orja, vaan vapaita. Siinä piilee demokratian perusajatus. Me olemme vastuussa. Meidän on annettava ihmisille demokratiaa ja vapautta. Meidän on annettava ihmisille mahdollisuus elää siten, etteivät he joudu työttömyyden tai saura- sairauden uhriksi. Meidän ei pitäisi vain ja naastaan tukea eliittiä. Se on veljeyden vastainen lähestymistapa ja yhtenäisyyden vastainen lähestymistapa. Ylikansallisuuden hintana ei saa olla kansalaisten tulevaisuus. Kansalaiset eivät ole alaikäisiä. He haluavat ja kaipaavat vapautta, mutta ei rahoitusmaailman ehdoin. Kyse ei ole mistään abstraktista kysymyksestä. Te tiedätte, mistä minä puhun. On skandaalin omaista katsoa, miten lobbarit toimivat suurten yritysten nimissä. Me tiedämme, miten suurten yrittäjien miljonäärien asemaa ajetaan. Meidän täytyy osoittaa, että tämä on suvereniteetti, kansan suvereniteetti ja demokratiaa vastaan. Poliitikot muovaavat kuin oman kastin. Kyse on autoritaarisen järjestelmän syntymisestä ja nyt tilanne on todellakin traaginen. Maat ovat kuin uusia protektoraatteja. Kans, kansalaiset eivät ole valinneet heitä ja tässä vesittyy yhteiskunnan yhteisvastuullisuus. Latinalaiseen Amerikkaan katsoen me olemme oppineet, että meidän täytyy taistella vähempiosaisten puolesta, koska he ovat kärsineet kaikista eniten. Ja aivan hiljattain Saksa oli yksi esimerkki tällaisesta tilanteesta. Kyse on, arvoisat kollegat, demokratiasta velkataakka koituu kansalaisten kohtaloksi ja me tiedämme, että muun muassa PIG-maissa kansalaiset ovat erittäin huonossa asemassa myöskin eteläisessä ja itäisessä Euroopassa. Me emme voi heitä uhrata. Meidän täytyy varmistaa, ettei eurooppalainen hanke kaadu, kun me unohdamme nämä ihmiset. Me tiedämme, että on olemassa vaihtoehtoinenkin tie, jota voidaan kulkea Kyse on maiden suvereniteetista. Meidän täytyy osoittaa, mikä on meidän asemamme, että me ymmärrämme tilanteen ja meidän täytyy panostaa siihen, että Eurooppa on elämän keskiö. Meidän täytyy toimia Troikan viitoittamaa tietä vastaan. Meidän täytyy osoittaa, mikä on meidän asemamme täällä. Me ajamme täällä kansalaisten asemaa, emme eliitin. Arvoisat naiset ja herrat, viisi, kuusi tai seitsemän ryhmää on täällä edustettuna, joiden puoleen minä käännyn, mutta en ainoastaan heidän puoleen. Minä käännyn kaikkien edustajien puoleen. Te olette kansalaisten ja äänestäjien suuntaan tilivelvollisia. Meidän täytyy olla suoraselkäisiä ja rehellisiä. Ihmiset ovat antaneet meille äänen. Teitä ei ole valittu missään käytävä keskusteluissa jossain vaiheessa te joudutte tilivelvolliseksi tekemisistänne täällä. Tämän lisäksi haluaisin kääntyä niiden kollegoiden puoleen, jotka tulevat eteläisestä Euroopasta. Te olette koenneet, mitä Troikan vaatima säästöpolitiikka on aiheuttanut. Maamme eivät ole köyhiä, vaan ovat köyhempiä kuin aikaisemmin. Ihmiset ovat joutuneet kärsimään, yhteiskunnat ovat kärsineet korruptiosta johtuen ja me tiedämme, että meidän täytyy auttaa näitä maita, jotta he pääsevät tästä hankalasta tilanteesta ulos. Italialaiset, portugalisalaiset, selkiit ja muut kaikkien meidän tulisi puhaltaa yhteen heileen, hiileen. Kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että me voimme katsoa toisiamme silmiin. Ei, meidän täytyy puhua Euroopan puolesta. Meidän täytyy varmistaa, että demokratia on vapaa. Meidän mi, coalición che el totalitarismo Finisco in secondi. Jo vielä ihan lyhyesti olen pahoillani, Olen pahoillani joudun nyt sulkemaan teidän mikrofonini. Y la democracia. A los millones que habéis dicho... Ihmiset ovat lähteneet taistelemaan demokratian puolesta, ovat sanoneet, että nyt riitti. Tämä on demokratiaan liittyvä Hyvä kollega, olen pahoillani, joudun keskeyttämään teidät. Hyvä kollega, tämä ei ole oikeudenmukaista, tämä ei ole reilua muita ehdokkaita kohtaan. Per cortesia, prego tutti. Minä pyytäisin kaikkia kollegoita olemaan käyttämättä väärin hyväkseen puheaikaa. Pyydän, että ette ylitä puheaikaa niin kuin te teitte. Tulevat puhemiehet tulevat huolehtimaan siitä, että kaikki kunnioittavat puheaikoja. Nyt herra Karim, olkaa hyvä. Arvoisat kollegat, minä käytän puheenvuoroni velvollisuuden tunteista. Kuten monet teistä, jotka ovat täällä tänään ensimmäistä kertaa, minäkin tulin tänne vuonna 2004 suurin toivein ja juhlallisissa tunnelmissa olimme yhdistämässä uudelleen Euroopan mannerta vuosikymmenien jaon jälkeen. Mutta tänä päivänä, hyvän kollegat, meidän tulee kuunnella meille annettua viestiä, viestiä, joka vaatii meitä muuttamaan tapojanne. Minulle on kerrottu, että olemme täällä ihan tyhjän päiten. Sopimus on jo tehty ennen kuin yhtä ainutta ääntä on annettu ja meidän tulisi vain tyytyä väistämättömään ratkaisuun. Kollegat, demokraattisessa maailmassa ei ole mitään pyhempää kuin äänioikeus. Antaa ääni asioiden puolesta, joihin lujasti uskoo. Ilmaista mielipiteensä, jotka, joka heijastelee niiden etuja, jotka ovat meidät valinneet antaa ääni huolella vaalittujen ihanteiden ja periaatteiden puolesta, mutta onko tämä se, minkä takia olemme täällä tänään? Mihin olemme päätyneet, jos tämän talon puhemiehen tehtävä on tehtävä, joka ei enää nouse partisaanipolitiikan ja tavanomaisten poliittisten pyrkimysten yläpuolelle, vaan on ainoastaan neuvottelukortti ja yksi siirto poliittisessa pelissä, lohdutuspalkinto, joka saadaan, kun muita palkintoja ei saada, suunnitelma D, kun suunnitelmat A, B ja C menevät pieleen. Meille on kerrottu, että tällä kerralla tilanne olisi erilainen, että avoimuus voittaisi salailun, että periaatteet voittaisivat hätäiset päätökset, että rehelliset päätökset ja demokraattinen politiikan teko voittaisi taaksepäin katsomisen ja takahuoneessa tehdyt päätökset. Mutta surullista kyllä, vain muutama viikko Euroopan parlamentin vaalien jälkeen meitä pyydetään täällä vahvistamaan sovittu konsensus, joka on neuvoteltu suljettujen ovien takana. Tämä on häpeällinen, suorastaan vastenmielinen kuva unionistamme. Tämä ei ole se visio, jonka minä voisin missään olosuhteissa jakaa. Sehän on vain mandaatti jatkaa aivan samalla tavalla kuin ennenkin. Tässä ei ole otettu kuuleviin korviinkaan niiden miljoonien eurooppalaisten mielipidettä, jotka kokivat, etteivät voi äänestää ollenkaan, tai niiden, jotka kääntyivät ainoaan heille tarjottuun ratkaisuun kääntymällä äärivaihtoehtojen puoleen. Eräs entinen Euroopan komissaari en kerran sanoi, on vaikea kunnioittaa parlamenttia, joka ei kunnioita itseään. Minä kyllä kunnioitan tätä parlamenttia. Minä en tullut politiikkaan puolustaakseni vallitsevaa asiantilaa tai suojellakseni hyviä paikkoja muutamille harvoille ja valituille. Olen varma, että tekään ette tehneet näin. Olen koko poliittisen urani vaalinut visiota eurooppalaisista, jotka tekevät yhteistyötä avoimissa ja demokraattisissa ja reiluissa toimielimissä. Olen varma, että voitte jakaa tämän näkemykseni. Yksi kansakunta ei saa näyttää tietä. Meidän täytyy yhdessä taistella taistelumme ja hyväksyä tulokset. Olemme huomanneet asian tilan viime viikolla. Kaikki emme olleet yksimielisiä tehdystä päätöksestä, mutta keräsimme voimamme ja kunnioitamme tehtyjä päätöksiä ja kuuntelemme äänestäjiemme ääntä ja toimimme heidän etujen mukaisesti. Totta kai vaikka jaamme samat toiveet tulevaisuudesta, meillä on paljon nä- erilaisia näkemyksiä siitä, millä tavalla tavoitteemme tulisi saavuttaa. Yksi poliittinen ryhmä ei saisi dominoida ajattelutapaamme eikä päätöksiä saisi tehdä ulkopuolella. Minä uskon, että parlamentin puhemiehen ei tulisi käyttää tehtäväänsä ilmaistakseen omia näkemyksiään puolustaa omia etujaan tai siloittaa tietä omille poliittisille pyrkimyksilleen. Ei, minulla on paljon ylevämmät tavoitteet tälle tehtävälle. Puhemiehen tulisi kunnioittaa tämän talon erilaisuutta, koska tämä talo heijastelee Euroopan kansalaisten erilaisuutta. Puhemiehen tulisi olla avoin kaikkiin suuntiin ja puhemiehen tulisi varmistaa, että tämä talo pystyy kunnioittavasti jatkamaan työtään yhteisen Euroopan hyväksi. Tällainen puhemies minä olisin. En halua pelata poliittista peliä. Haluan vahvistaa toimielintemme mainetta. En halua suostua takahuoneissa tehtäviin päätöksiin, vaan minä haluan ottaa kaikki eurooppalaiset mukaan päätöksentekoon. Eurooppalaiset odottavat tätä meiltä. Tämä on minun unelmani Euroopan parlamentista, mutta tämä unelma ei toteudu, jos annamme parhaiden puoliemme jäädä poliittisen laskelmoinnin ja henkilökohtaisten pyrkimysten jalkoihin. Kun nyt annatte äänenne tänä aamuna, kuunnelkaa omia näkemyksiänne ja omaa tuntoanne tehdessänne tätä tärkeää demokraattista valintaa. Annatteko äänenne takahuoneissa tehdyille päätöksille vai äänestättekö avoimen, läpinäkyvän ja demokraattisen Euroopan puolesta? Nöyrästi pyydän tukeanne omalla näkemykselleni puhemiehen tehtävästä, joka on tämän talon ja Euroopan kansalaisten arvoinen ja kunnioittaa niitä. Kiitos ja nyt sitten äh, Lunacek. Kiitos äh, puhemies. Ensin haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi uudelleen valitut ja jälleen valitut MEPit tähän Euroopan parlamenttiin. Eräs äh, Itävallan toimittaja kertoi minulle tänä aamuna, hän sanoi, että Euroopan parlamenttia on vahvistettu näillä vaaleilla, koska me otimme käsiimme komission puheenjohtajan nimityksen pois neuvoston käsistä, ja siksi voisi sanoa, että parlamentti on nyt vahvempi. Mutta meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tämä uusi valta ja vahvuus, jota olemme saaneet, että emme vaaranna sitä sitä kautta, että olemme sisäisesti vähemmän demokraattisia kuin meidän kuuluisi olla. Siksi, hyvät kollegat, minä seisonkin tässä nyt ja olen puhemiesehdokkaana. Minä, minun poliittinen ryhmäni ja monet muut eivät pitäneet hyväksyttävänä sitä, että neuvosto kertoi meille noin kymmenen päivää sitten, ketä meidän pitää äänestää parlamentin puhemieheksi. Tämä on meidän valintamme ja siksi minun ryhmäni, joka oli alun perin valinnut minut varapuhemiesehdokkaaksi, pyysi minua olemaan myös puhemiesehdokas, koska siitähän vaaleissa on kysymys myös sisäisesti. Euroopan parlamentti on Euroopan kansalaisten ääni ja parlamentaarikkoina, suoraan valittuina parlamentaarikkoina, meidän ei pitäisi hyväksyä tällaiseen äh, etukäteissopimukseen ja toimia kumileimasimena. Te, jotka tunnette minut, tiedätte, että demokratia on lähellä sydäntäni niin koko EU:ssa ja tässä parlamentissa. Ja sanonkin tämän nyt kaikilla niillä neljällä kielellä, joita osaan. Demokratiassa on kysymys valinnoista demokratie consiste en elegir demokratie braucht alternativen. Deswegen... Ja sen vuoksi minä olen täällä tänään ehdokkaana. Ja minusta nämä vaalit heijastelevatkin muutosta ja puhemiehenä minä pyrkisin antamaan kansalaisille vastauksen siihen, mitä he näillä vaaleilla halusivat. Eli ensinnäkin lopettaa tämä liian tiukka säästöpolitiikka. Meillä ei voi olla mannerta, joka on tuonut enemmän ja enemmän köyhyyttä, varsinkin nuorille ihmisille. Ja nuoret ihmiset eivät näe enää Eurooppaa lupauksena, vaan usein jopa uhkana. Tämä on saatava muutettua ja se on asia, johon minä panostaisin puhemiehenä. Ja haluaisin myös luoda uusia työpaikkoja, vihreitä työpaikkoja ja energiatehokkuutta. Mutta parlamentin on oltava oltava uskottava myös sisältäpäin. Meidän on johdettava esimerkin kautta esimerkiksi energiakysymyksissä. Meidän on tehtävä nämä rakennukset energiatehokkaammiksi, hallinnoitava niitä paremmin energian tasalta. Ja sen lisäksi meidän on toimittava avoimemmin. Meillä on käytännössäännöt, meidän tulee toimia niiden mukaan ja meidän on myös varmistettava ja näytettävä ulospäin, kuka vaikuttaa mihinkäkin lakiin ja että mitään lakia ei voi ostaa, ei edes yrittää ostaa. Ja meidän on osoitettava kansalaisille, että olemme vakavissamme. Me tarvitsemme myös yhden toimipaikan sen vuoksi, että parlamentin täytyy päättää tästä asiasta eikä neuvoston. Ja enemmistö tässä parlamentissa on äänestänyt, että meidän tulee päättää tulevaisuudessa, missä me kokoonnumme ja on myös selvää, että meidän ei tule myöskään langeta populismin ansaan tai kaikkein kauheimpaan nationalismiin ja muukalaisvihamielisyyteen. Parlamentti on ollut kansalaisoikeuksien ja ihmisoikeuksien mestari ja tällä tiellä meidän on jatkettava. Meidän täytyy heikentää tätä pyrkimystä muukalaisen vihamielisyyteen, naisten heikompaan kohteluun, vähemmistöjen heikompaan kohteluun, olivat ne sitten rotuun tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvia. Tämän parlamentin on tehtävä enemmän, kun se puolustaa näitä ydinoikeuksia, joille parlamentti perustettiin. Ja tulevat viisi vuotta ovat ratkaisevia Euroopan tulevaisuudelle. Jos me emme saa tätä hoidettua nyt oikein, niin ja viittaan tässä nyt näihin jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin, jos me emme nyt onnistu, niin me emme saa lisää peliaikaa eikä uusinta peliä. Sitä kansalaiset meiltä vaativat. Tässä on kysymys demokratiasta. Ja haluaisin lopettaa jakamalla teidän kanssanne ajatuksen, josta olen samaa mieltä herra Schulzin kanssa, joka puhuu jälkeenpäin. Herra Schulz, oli hieman vähän aikaa sitten Itävallan parlamentissa mukana keskustelussa, jossa käsiteltiin Euroopan tulevaisuutta. Ja Martin Schulz valitteli silloin sitä, että niin usein on aina lauseessa mukana mutta ja te sanoitte, ei käy, että me sanomme aina, että ihmisoikeudet ovat hyväksi, mutta demokratia on hyvä, mutta suvaitsevuus on hyvä, mutta. Ja te sanoitte, että aina kun sanotaan mutta, niin silloin ryhdytään rajoittamaan oikeuksia, joista ei voi neuvotella. Sen vuoksi minä olen täällä ehdokkaana, koska demokratia tarvitsee vaihtoehtoja. Kiitokset mielenkiinnostanne ja toivon ääntänne. Kiitokset ja sitten seuraavaksi herra Schulz. Eh, herra puhemies, arvoisat naiset ja herrat, hyvät kollegat. Tämä on ainutlaatuinen toimielin. 751 edustajaa ovat kokoontuneet tänne. Siis me, me edustamme 28 suverenin valtion kansalaisia. Me olemme lainsäädäntöelin, me päätämme laista, säädöksistä 507 miljoonalle ihmiselle 28 suvereenissa maassa. Tämä on ainutlaatuista kautta maailman. Tämä parlamentti on ainutlaatuinen. Ainutlaatuinen kokonaisuudessaan ja tehtävissään. se, että 750 miestä ja naista, jotka tietääkseni edustavat 350 puoluetta ja edustavat 28 suverenia valtiota. Ja se fakta, että me täällä istumme yhdessä keskustellen siitä, kuka valitaan tämän toimielimen johtoon. Jo tämä tosiseikka on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys. Tämä on yksi suurimmista historiallisista saavutuksista, joihin tällä mantereella on päästy. Ja tästä meidän tulisi olla ylpeitä ja tästä meidän tulisi lähteä liikkeelle, kun päivittäistä työtä teemme. Ja se, kuka valitaan puhemieheksi, niin hänelle lankeaa myöskin velvoitteita. Ja nämä velvoitteet perustuvat hänen tehtäviinsä, joihin juuri äsken viittasin. 28 valtion kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Se, miten tähän tavoitteeseen päästään, niin vaihtoehto on olemassa erilaisia. Ja me täällä olemme vastuussa tekemään puolueryhmän rajat ylittävää yhteistyötä. Kukaan ei voi saada yksinomaista enemmistöä, se on valitettavaa ehkä joissakin tapauksessa, mutta kyse on rajat ylittävästä yhteistyöstä, kuten myöskin koko Euroopan unionissa. Kyse on siitä, että tehdään poliittisten virtausten rajojen yli tapahtuvaa yhteistyötä. Täällä keskustellaan rajat ylittävästi kun äänestämme, niin me olemme vapaita. Silloin kenenkään ei tarvitse noudattaa minkään poliittisen ryhmän linjauksia. Jokainen tykönään voi tehdä oman päätöksensä ja valintansa pienessä, pimeässä vaali kopissa. Minä olen kahden ja puolen vuoden ajan toiminut puhemiehen ominaisuudessa ja tämä on ollut suurin kunnia, joka minulle on elämäni aikana langennut. Ja viimeisen vaalikauden aikana on saatu aikaiseksi se, että instituutioissa ei enää vaalita minkäänlaista hierarkiaa. Silloin kun minut valittiin tehtävääni puhemieheksi, niin silloin tällainen hierarkia on olemassa. Neuvostossa puhuttiin halventavasti Euroopan parlamentista ja puhuttiin, että vain komissio on ainoa toimielin, mutta nyt tilanne on sellainen, että tämä ainutlaatuinen toimielin, tämä Euroopan parlamentti, on sellainen, ettei sitä voida ohittaa, ei sitten millään. Me olemme eurooppalaisen demokraattisen legitimiteetin tulos. Ja tämä demokraattinen edistysaskel, se, että demokraattinen parlamentaarinen täytäntöönpanovalta on nyt todellakin Euroopan parlamentilla. Sen olemme saaneet aikaiseksi. Tämä on yksi suurimmista poliittisista muutoksista, joihin on täällä päästy. Ja se, että minä olen saanut olla mukana tässä prosessissa, niin se tekee minusta ylpeän henkilön. Ne, jotka näkevät minut täällä ensimmäistä kertaa, niin eivät tiedä sitä, miten minun kanssa on totuttu toimimaan. Tiedetään, että kaikki tekevät virheitä ja minä en todellakaan väitä olevani täydellinen. Minulla on vahvuuteni, mutta myöskin heikkouteni ja toivon, että uudet edustajat luottavat minuun tietämättä, minkälainen henkilö minä on, olen ja ne vanhat tutut henkilöt, minä toivon teiltä, että tekin luotatte minuun. Minä toivon, että täällä demokraattisella tavalla voidaan keskustella Euroopan tulevaisuudesta ja että minä voin johtaa tämän parlamentin toimintaa tässä keskustelussa. Kiitoksia. Grazie. Proce- Kiitos. Tässä vaiheessa valitsemme seuraavaksi kahdeksan äänten laskijaa. Ja muistutan vielä, että äskeisistä puheenvuoroista ei käydä mitään keskustelua. Ainoastaan, jos teillä on teknisiä... Für Deutschland, ich beziehe mich... Petrix von Storch, AFDstä minä viittaan artiklaan 182, kohta 15 minä toivon nimenhuuto äänestystä. Minä toivon, että kansalaiset näkevät, kenet, ketkä valitsevat Sultsin puhemiehen tehtäviin. Me tiedämme, että Schulz on puhemiehen tehtäviä hoitaessaan toiminut sääntöjen vastaisesti ja minä tästä syystä toivon, että kansalaiset näkevät, ketkä äänestävät täällä Schulzin puolesta ai sensi del regolamento la votazione sarà effettuata Työjärjestyksen mukaisesti äänestys pidetään salaisena lippuäänestyksenä ja nyt valitsemme ääntenlaskijat. Reida Julia, sopiiko tämä teille? Sopiiko teille, että toimitte äänenten laskijana? Edustaja Reida. Sopiiko tämä sinulle? Voisitko ystävällisesti tulla tänne korokkeelle? Siis Rova Reed. sitten zirauta. Juan Carlos seuraava ääntenlaskija. Onko hän paikalla? Sopiiko ääntenlaskijan tehtävä teille? Voisitteko ystävällisesti tulla tänne puhujakorokkeelle? Sitten edustaja Grisokolos Kostas. Kyllä, minulle sopii tämä. Hyvä. Olkaa hyvä ja tulkaa puhuja korokkeelle. Sitten Markus Werber. Kiitos. Ja Bodil Ceballos seuraavaksi ääntenlaskijaksi valittu. Olkaa hyvä, tulkaa tänne eteen. Ja sitten Morten Elvek Petersen on seuraava äänten laskija. Hänellekin tämä ilmeisesti sopii. Kiitos. Ja Monika Flassikoni Benova. Kiitos. ja Miltiadis Kirkos vielä ääntenlaskijaksi valittu. Hienoa. Sitten voimme aloittaa äänestyksen. Äänestysliput ja kirjekuoret jaetaan teille ja parlamentin työjärjestyksen mukaisesti valitsemme puhemiehen parlamentille salaisella lippuäänestyksellä, joten teidän täytyy laittaa rasti valitsemanne ehdokkaan nimen jälkeen. Voitte siis valita vain yhden ehdokkaan. Jos haluatte muuttaa mieltänne, niin pyytäkää pyytäkää täältä toinen äänestyslippu, nimittäin se ensimmäinen sitten täytyy tuhota. Mitään, mitään sellaisia äänestyslippuja ei voida hyväksyä, joissa on sotkettu yli jokin edellinen valinta tai jossa on useampia ehdokkaita äänestetty, niin nämä mitä töidään. Ja sitten Tuolla takana on äänestyskoppeja niille, jotka haluavat äänestää ehdottomasti salassa. Ja Ja ne on jaoteltu sitten sukunimen alkukirjaimen mukaan. Ja olkaa hyvä ja ilmoittautukaa ennen kuin menette äänestyskoppiin Teidän pitää kirjata nimenne siihen. Ja sitten äänestyslippu viedään äänestyslaatikkoon äänestyksen jälkeen ja siinä vaiheessa, kun äänestysliput laitetaan äänestyslaatikkoon, teidän pitää vielä todistaa henkilöllisyytenne.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 firma qua Bene, hanno votato tutti? No niin, hienoa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Nyt pyydän äänten laskijoita siirtymään huoneeseen 5.51 laskemaan äänet. Istunto on keskeytetty siksi aikaa ja sitten istunnon jatkamisesta ilmoitetaan tavanomaisin välinein ja ainakin tuolla tietokoneen ruuduilla sitten ilmenee, koska istuntoa jatketaan.